äänestykset äh, ja nyt kuulemme äänestysselitykset. No? merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah,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 Per favore, gli onorevoli parlamentari. Nyt arvoisat, äh, parla- non seguire. arvoisat äh, parlamentin äh, jäsenet, nyt kuulemme äänestysselitykset, joten pyydän, että ne, jotka poistuvat salista, tekevät sen mahdollisimman hiljaisesti. Aivan ensin mm, äänestysselitykset Austrevitsiuksen mietintöön ensimmäisenä kollega Maminkins minuutti, olkaa hyvä. Honorable Maminkins, Arvoisat kollegat, tänään hyväksyimme Moldovaa koskevan päätöslauselman äänestin sen puolesta, koska olen sitä mieltä, että tällainen prosessi on erittäin tärkeä Moldovan kansalaisille. Ei pelkästään siitä syystä, että se tarjoaa heille mahdollisuuden liittyä Euroopan unioniin, vaan myös siitä syystä, että poliittinen eliitti on motivoitunut viemään eteenpäin tärkeitä uudistuksia. Näin yhteiskunta myöskin luottaa heihin ja voivat tehdä tärkeitä muutoksia. Voidaan myös sanoa, että taikasanat Tämä on Euroopan unionin vaatimuksesta. Muistan, miten näin tehtiin minun maassani Latviassa 15 vuotta sitten. Meidän täytyy olla varovaisia. Ihmiset jaksaa ikuisuuksia odottaa. He haluavat nähdä prosessin tulokset ja täytyy ymmärtää, että ihmiset luottavat Euroopan unionin hienona tavoitteena, ei pelkästään rakenteena. Jos tähän tavoitteeseen ei päästä, niin he saattavat pettyä. Meidän täytyy puhua euroskeptikoille. Moldovassa on tärkeää luoda vuoropuhelu Transnistrian asukkaiden kanssa. Ja koska olen myös Georgia-mietinnön esittelen toivottavasti joulukuussa tuotte sitä. Nyt pyytäisin parlamentin jäseniä, jotka eivät ole kiinnostuneita kuuntelemaan näitä äänestysselityksiä, poistumaan tästä salista ja poistumaan hiljaisesti. Seuraavaksi posvisil yksi minuutti. Kiitoksia puhemies minä olin erittäin iloinen vuodessani tänään äänestyksessä tukea Moldovan kanssa solmittavaa assosiaatiosopimusta. Itse tulen Tsekin tasavallasta. Minulla on vielä tuoreessa muistissa se, kuinka paljon tällainen sopimus voi auttaa maata. Ensinnäkin sopimus auttaa maata kauppasuhteiden luomisessa ja toiseksi kyse myöskin poliittisesta taustasta. Nyt on osoitettu, että Moldova on kulkemassa kohti Euroopan unionia. Se voi pyrkii EUn jäseneksi, eikä sen tarvitse enää luottaa itäisiin naapureihin ja Venäjään. Uskon, että tulevaisuudessa meidän täytyy vahvistaa keskustelua entisestäänkin. Minä olin itse maani oikeusministeri Tsekin tasavallassa ja minulla oli ilo ja kunnia neuvotella Moldovan tasavallan kanssa esimerkiksi uudistuksista maan oikeusjärjestelmään. Meidän täytyy tukea tätä toimintaa edelleenkin. Lisäksi meidän täytyy edistää oikeusvaltion periaatetta ja luoda kunnolliset rakenteet muutenkin maahan. Avun täytyy olla kaiken kattava ja minä onnittelen Moldovan tasavaltaa tämän päivässä tuloksesta. Peru minuutu. Seuraavaksi Bogovic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tudi Samson z velikim veseljem podporu ta pridružitveni sporazum. Kiitoksia. Tämä Äh, assosiaatiosopimus saa täyden tukeni. tulen Sloveniasta ja niin kuin muutkin kollegat muistan vielä oikein hyvin äh, ajat, jolloin me olimme matkalla kohti Euroopan unionia. Mielelläni haluaisin vapaa kauppaa esimerkiksi hedelmäalalla tukea. Tätähän me käsittelemme maatalousvaliokunnassa. Itsekin olen maanviljelijä, juuri hedelmätuottaja. Tuen tätä kuitenkin, koska tiedän, miten tärkeä vapaakauppa on ihmisille ja myös heidän kunnialleen. Ja kun puhutaan Moldovan tasavallasta, tänään emme keskustelleet siitä, tuleeko EU vai Venäjä miehittämään Moldovan. Ei vaan puhumme siitä, saavatko ihmiset paremman elämän. Kiitos. La parola onorevole Cirio, mi pare che non sia Kiitoksia. Nyt näyttää siltä, että Sirjo ei ole salissa, joten seuraavaksi edustaja Hänän minuutti. Thank you, Mr. Deputy. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Kaikki maat, jotka ovat venäläisiä, ovat saattaneet tuntea Putinin kostokierteen kaasuasioissa tai Georgian tai Moldavian kohdalla – sotilaallisen miehityksen muodossa. Se tapa, jolla länsi on vastannut, se jolla Euroopan unioni varsinkin on vastannut, on ollut kovin valitettava keskitie. Olisimme voineet päättää silloin, kun Putin teki tarjouksen euroasialaisesta tuliunionista Lissabonista Vladivostokiin kohdella Venäjää strategisena kumppanina ja katsoa sen kotimaisia epäonnistumisia sormien välistä. Tai olisimme voineet viedä eteenpäin politiikkaa tässä suhteessa, mutta mitä järkeä ei ole ollut siinä, että me emme seuraa suunnitelmia, jotka koskevat Kremliä. La parola onorevole Morvai. Seuraavaksi Rova Morvai, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aron kollegat, Sattuneesta syystä en äänestänyt assosiaatiosopimuksen puolesta. En halua äänestää sen puolesta, että jälleen kerran monikansalliset yritykset saavat lisää markkinoita kapitalistisessa merkityksessään. Tokesha, kollegani, oli kuitenkin sopimuksen puolesta. Hän tulee Transilvaaniasta, kun hän katsoi, että sopimus olisi ratkaisu yhtenäisen Euroopan aikaansaamiseksi kansallisten valtioiden kustannuksella. Pyysin sinisellä kortilla puheenvuoroa. En saanut puheenvuoroa. Nyt on minulla aika ja tilaisuus kertoa Tökösille, että hänen sanomansa ei pidä paikkaansa. Ei tämä ole mikään ratkaisu. Mikä tämä olisi ratkaisu? Silloin Transilvania olisi jo autonominen itse määrämisoikein omava alue. Yhdistynyt Eurooppa ei voi ratkaista mitään ongelmia, ei myöskään Slovakian ongelmia. Ei, ei Eurooppa niitäkään ole voinut ratkaista neuvotteluiden yhteydessä, jota käytiin Serbian kanssa, ei saatu aikaan myöskään voivotina alueen itsemääräämisoikeutta. Ja kun puhutaan Ukrainasta, koskaan ei mainita unkarilaisen vähemmistön itsemääräämisoikeutta Ukrainan sisällä. Se jätetään aina muist- huomiotta. Mr. Chairman, our party and our group have a... Ryhmäni on vastustanut tätä tarkistusta ja sitä, että Moldova pääsisi jo lähemmäs Euroopan unionia. Olemme tehneet täysin selväksi, että jälleen kerran Euroopan unioni toimii kuin aggressiivinen miehittäjä tai siirtomaan valta. Maat, kuten Omani, jotka ovat äh, päättäneet, että meidän täytyy varmistaa se, että me olemme taloudellisesti äh, vallassa äh, tietyissä maissa, eivät halua tätä enää tehdä. Ja nyt EU tekee juuri näin ja tehdään ikään kuin pienet lapset, yritetään viedä vaikutusvalta Venäjältä. Ja tässä salissa on henkilöitä, jotka uskovat, että kun tällä tavoin hyökätään Venäjää vastaan, ikään kuin maksetaan vanhoja kalavelkoja. Näin ei toimita diplomaattisesti, näin ei voi toimia myöskään järkevänä, järkevää, tämä ei ole järkevää politiikkaa, mutta kukapa EUta järkeä odottaisikaan. Passiamo ora alla raccomandazione. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme suositukseen liittyvän, liittyen Moldovan edustaja Hanan, olkaa hyvä. Okay, grazie. La parola on G. Ja seuraavaksi siis edustaja Jill. Thank you. Kiitoksia. Assosiaatiosopimus on yksi askel Euroopan täysjäsen, unionin täysjäsenyydestä. Kun otetaan huomioon käynnissä oleva tilanne ja katsotaan suhteidemme rikkoutumista Venäjään ja, mm, ja varsinkin EUn, niin jos ei, ja, varsinkin jos otetaan huomioon Ukrainan sotilainen kriisi, niin on tärkeää, että kaikki osapuolet suhtautuvat tähän järkevästi. Tämän assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen Moldovan kanssa, varsinkin otan huomioon Transnistrian, vaarantaa sen, että kriisi syvenee entisestään. Kun otan tämä huomioon, äänestimme vastaan. La parola onorevole Frunzulica per un minuto. Seuraavaksi Frunzulica, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä tuin lämpimästi assosiaatiosopimusta Euroopan unionin ja Moldovan välillä. Kyse on merkittävästä askeleesta kohti parempaa tulevaisuutta Moldovassa kohti integroitumista Eurooppaan. Maantieteellisesti ja kulttuurisesti Moldovan tasavalta on ollut ja on edelleenkin osa Kaakkois-Eurooppaa poliittisesti ja geostrategisesti. Moldova on nyt tulossa takaisin Eurooppaa kohti. Sinne moldovalaiset myöskin kuuluvat Eurooppaan. Kansalaiset Moldovassa tulevat hyötymään assosiaatiosopimuksesta eniten. Hyvät naiset ja herrat, Moldovan tasavallan kansalaiset tarvitsevat ja ansaitsevat meidän tukemme ja Euroopan unionin tuen. Passiamo alla... Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme päätöslauselmaan, joka liittyy Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin. Onko edustaja Anderson salissa? Ei. Joten äh, Carthy, olkaa hyvä. Äänestin päätöslauselman puolesta, joka koskee Pohjois-Irlannin rauhanprosessia. Ja haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että he hyväksyivät tämän päätöslauselman niin suurella enemmistöllä. Itse olen kotoisin eteläisen rajan pinnan lähellä olevasta kylästä ja minun vaalipiirin ihmiseni, kuten minäkin, tunnemme aivan henkilökohtaisesti sen, mitä tällainen konflikti merkitsee ja mitä se merkitsee menetetylle sukupolville, hengille ja meidän alueellemme. Mutta myös kaikki ne vaikeudet, joita meillä on ollut ja se tosiasia, että tällä hetkellä on kaksi valuuttaa, kaksi verojärjestelmää ja kaksi terveydenhoitojärjestelmää vierekkäin, on haitallista. Haluaisin pyytää tätä parlamenttia Euroopan unionia tukemaan sitä, että me voimme koko Irlannissa kehittää talouttamme ja tukea erittäin menestyksellisen rauhanprosessin jatkoa. Honorable Boylan. Kiitoksia sitten edustaja äh, Boylan arvoisa um, Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni parlamenttia tuesta, jonka tämä teksti sai. Äänestin äänestin Iranin rauhanprosessia koskevan päätösasman puolesta. Ja laaja tuki tänään osoittaa, kuinka huolestunut kansainvälinen yhteisö on ollut niistä vaikutuksista, joita saaripohjoisosassa on ollut. Ja nyt rauhanprosessi halutaan ottaa uuden esiin. Erityisestikin tarvittaisiin sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja sen jatkumista, jotta mielellään oleva rauhanprosessi saisi tukea. Tämä on erityisen tärkeää, Koitetaan huomenna, että Tooriin johtama hallitus pyrkii ryhtymään epäreiluihin ja rankkoihin terveydenhoitoalan säästöihin. Sekä unionistit että nationalistit vastustavat näitä reikkauksia ja varsinkin kun on kyse sosiaaliturvan varassa ja saariseläkkeellä asuista ihmisistä. Toivoisin, että näiden kohdalla näitä rankkoja leikkauksia ei tehtäisi. The floor. Kiitoksia sitten edustaja Hänän. Kiitos varapuhemies. Pari viikkoa sitten puhemies Schulz totesi, että Pohjois-Irlannin rauhanprosessi on hieno eurooppalainen saavutus. No, mitä hyvänsä nyt suustasi päästätkin, Martin. Joka tapauksessa Kukaan ei varmastikaan halua palata väkivallan aikaan, joka tuhosi kokonaisen sukupolven. Minä olen yhdeltä puolelta presbyteri, mutta toiselta katolinen. Ja kyllä tässä on demokratian hinta, joka meidän täytyy tunnustaa. Lähes me olemme luoneet järjestelmän, jossa lähes kaikki puolueet ovat lähes aina vallassa ja lupaavat kaikenlaista äänestäjilleen. Ja kun ajatellaan nyt rahaa, jota Pohjois-Irlannissa valtio on käyttänyt 71 prosenttia enemmän kuin Neuvostoliitto kylmän sodan aikana. Eli täällä pidetään kaikki ihmiset varpaillaan. Ennen kuin myös oppositio voi toimia Pohjois-Irlannissa, se ei ole todellinen demokraattinen valtio. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Sogor. Kiitoksia, hyvä puhemies. Pohjois-Irlannin rauhanprosessi on aivan esimerkillinen. On tärkeää, että eri osapuolet toimivat edelleenkin rakentavasti, mutta tämä neuvoteltu rauha voi toimia esimerkkinä muille yhteisöille. Euroopan täytyy olla mukana rauhanprosessissa, sen täytyy myös olla konfliktien estossa mukana. Ja niitä täytyy pyrkiä estämään EU-jäsenvaltioissa ja Länsi-Balkanin alueella. On paljon erilaisia ongelmia, jotka liittyvät eri yhteisöjen välisiin ongelmiin. Meidän täytyy vastata tähän tilanteeseen. EUn rooli on ollut oleellinen, kun se on pyrkinyt rakentamaan turvallisen ja vakaan yhteiskunnan Pohjois-Irlannissa ja Lopputulos osoittaa, että EU tulisi jatkaa konfliktien valvontaa eri yhteisöjen välillä myös ehdokasmaissa kuten myös jäsenvaltioissa. EU tulisi olla aktiivisessa roolissa, kun se pureutuu näihin konflikteihin. Tiene la palabra el señor... Eh, Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Iturgais. Kiitos puhemies. Halusin äh, käyttää äänestysselityspuheenvuoron kertoakseni, että että Espanjan konservatiivit äänestivät Pohjois-Irlannin rauhanprosessi päätöslauselmaa vastaan monestakin syystä. Me nimittäin katsomme, että se, että suullinen tarkistus, jota ehdotimme liittyen rankaisemattomuuden politiikkaan, koska se ei mennyt läpi, emme voineet äänestää puolesta. Ja tämän lisäksi eilisiltana täällä rinnastettiin keskustelussa Pohjois-Irlanti ja Baskimaa. Näin ei kuitenkaan voi tehdä, koska Pohjois-Irlannissa oli kaksi väkivallan osapuolta, Baskimaassa ainoastaan yksi, nimittäin väkivaltaiset terroristit, jotka ovat ver- vuodattaneet viattomien verta. Eivätkä ole suostuneet luopumaan aseistaan tai edes myöntäneet kaikkia tekemiään murhia. Joten tästä syystä emme voineet äänestää puolesta. Kiitos puhemies. Mr. Kelly, you have the floor. Seuraavaksi edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin kuin kollegani Poilan ja McCarthy, totean, että tämänpäiväinen äänestystulos ja eilinen keskustelu olivat erinomaisia. Ja tietystikin minä tuen kaikkea tuota keskustelua ja myöskin äänestyksen tulosta. Minä arvostan suuresti sitä, että Euroopan parlamentti ja EU muutoinkin on valmis tukemaan Pohjois-Irlannin rauhanprosessia. Haluaisin erityisestikin ylistää siitä edistyksestä, sen edistyksen johdosta, mitä on saatu aikaan. Toivon, että edistys jatkuu ja tulevaisuudessa voimme todeta, että tulos on vielä entistäkin parempi. Mitä tulee suulliseen tarkistukseen, joka tehtiin tekstiin, ymmärrän kyllä, mitä eilen ajettiin takaa tällä tarkistuksella. Me keskustelet asiasta etukäteen ja todenneet, että mitään tarkistuksia ei hyväksytä eikä anneta. Kyse on pelkästään ja vain ja ainoastaan Pohjois-Irlannista. Ei tämä koske muita Euroopan kolkkia. Kenties muut Euroopan alueet voisivat nähdä tämän keskustelun ihanteena ja esimerkkinä tulevasta silmällä pitäen. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Naart. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen äh, Baski, mieheni, äh, isäni, tutkoria isäni, eli Baskimaassa ja äh, terroristit uhkasivat hänen henkeään hän oli täysin viaton henkilö. Minun mielestäni pohjoisellinen rauhanprosessia ei näin ollen voi rinnastaa muihin konflikteihin. Kun ajatellaan, että jos tämä suullinen tarkistus, jonka, jota rouvaa Asartun Tuua ehdotti, hänen veljensä hän murhattiin Etan toimesta, kun tuota tarkistusta ei hyväksytty, emme, voi tukea, emme voineet tukea tätä tekstiä. Ei murhaajia ja murhattuja voi rinnastaa toisiinsa. Ja tässä tekstissä todetaan, että tässä täytyy olla vastavuoroista kunnioitusta ja niin edelleen, mutta ei murhaajien ja murhattujen välillä voi olla mitään kunnioitusta, kun ajatellaan, että kyseessä ovat terroristit, jotka murhaavat viattomia ihmisiä. Passiamo alla proposta. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään Turkin jännitteitä aiheuttaviin toimiin Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä. Ensimmäisenä edustaja Bokovic. Z veseljem sem podprl resolucijo o Cipru, äh, kajti v tem tednu smo... Kiitos puhemies. Minä tuin tätä tekstiä, joka koski Kyproksen tasavaltaa. Viime viikolla käsittelimme parlamentaarisen sekavaliokunnan kokouksessa juuri tätä samaista aihetta, kuinka Turkki saataisiin lähemmäksi EUta. Ja valiokunnassakin olemme useaan otteeseen keskustelleet samaisesta aiheesta. Minä kannatan rauhaa ja sitä, että suhteet Turkin ja Kyproksen välillä normalisoituvat ja kannatan myöskin sitä, että suhteet saaren kahden yhteisön välillä paranevat. Toivottavasti pitkän, pitkän aikainen kestävä ratkaisu löydetään ja tilanne saadaan normalisoitua tuossa Euroopan osassa. Toivottavasti ratkaisu löytyy. Irakissa, Syyriassa ja muuallakin on samantyyppisiä ongelmia, joten suhteet täytyy saada normalisoitua kaiken kaikkiaan. Now, Mr. Annan, you have the floor. You... Ja seuraavaksi edustaja Teillä vaan onkin tänään monia puheita. Speaker. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. 90-luvun alkupuolella Kyproksen kaksi osapuolta olivat matkalla kohti sopimusta. Maata rauhan edestä. Turkkilaiset antaisivat vähän maata ja saisivat näin tunnustuksen tasa-arvoisena kumppaneina federaatiossa. Ja kun tuota sopimusta oltiin allekirjoittanut, niin mukaan tuli Euroopan unioni yksipuolisella yhden puolen tunnustamiselta ja väitti, että sillä on toimivaltaa koko saarella. Ja toinen osapuoli näin ei halunnut enää neuvotella, jonka seurauksena tuo rauhan sopimus tai ei syntynytkään. Euroopan unioni on syynä tähän, sen yksipuolinen eh, puuttuminen asiaan. Yksi yhteisö on äänestänyt tämän EUn rauhansopimuksen puolesta, toinen puoli on äänestänyt sitä vastaan, sitä, se on tunnustettu ja sille on annettu palkinto. Tämä on todellinen epäoikeudenmukainen suhtautuminen Turkkiin, jotka vielä aikoina Natossa puolustivat meitä. Jonain päivänä saattaa olla, että me saatamme joutua pyytämään uutta palvelusta jihadeja vastaan. Tämä ei ole mikään oikea tapa toimia. Mr. Seuraavaksi edustaja Zahradil, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I have to say that I regret. Kiitos. Totesin, että pahoittelen kovasti sitä, että kansanpuolue suhtautui tähän mietintöön tavalla, jolla se suhtautuu. Tämä teksti on epätasapainoissa eikä se millään tavalla myötä vaikuta tämän erittäin herkän ongelman ratkaisussa. Lisäksi tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa Turkki lopettaa kaikki pyrkimykset kahdenvälisten keskustelujen aikaansaamiseksi. Siksi minun täytyy sanoa, että Euroopan konservatiivien reformistien ryhmän nimissä totesin, että Turkin suurin puolue, AK-puolue, on lähellä meidän ryhmäämme, ja siksi minun oli kerta kaikkiaan pakko äänestää tätä tekstiä vastaan, koska se ei ollut tasapainoinen. Seuraavaksi siirrymme äänestysselityksien liittyen Etelä-Sudanin humanitaariseen tilanteeseen. Ja herra Hänen, olkaa hyvä. Mr. Deputy Speaker. Kiitos, varapuhemies. Tässä laajennutaan yhä useampiin maihin Mm, ajatellaan nyt vaikkapa Etelä-Sudania. Kaikki tietenkin hyväksyvät Etelä-Sudanin paitsi maanosan nämä omat aiemmat maat. Ja todella pieni eliitti päättää asioista. Pohtikaapa hiukan ajatusta siitä, että ehkäpä tämä liittyy siihen, että nyt me elämme ainoassa maan osassa – jolla ei ole minkäänlaista talouskasvua. Kaikki muut ovat äh, kriisistä jo nousseet ja me Euroopan unionissa olemme jo kolmannen äh, laman kynnyksellä kuuden vuoden sisällä, koska me siirrämme valtaa eliitille Brysselissä. Me olemme siis maailman ainut paikka, joka jää kyydistä. La parola all'onorevole Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Jufrida, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Eh, volevo... Kiitoksia. Minä halusin vahvistaa tätä myönteistä äänestystulosta niin vielä ottamalla asiaan kantaa, varsinkin kun eilen puhuttiin Etelä-Sudanista. Tilanne on edelleen erittäin vakavan päätöslauselmasta huolimatta. Taistelu ei ole päättynyt ja paikalla olevat toimittajat sanovat, että noin miljoona ihmistä saattavat joutua yhä enemmän ansaan, kun sadekausi alkaa. Varsinkin pakolaisleireillä 50 000 pakolaista, joita tällä hetkellä pidetään Etiopiassa, saattavat joutua todellisen humanitaarisen katastrofin uhreiksi, koska he pysyvät hengissä lähinnä YK elintarvikeohjelman turvin. Meidän täytyy tässä talosta korostaa uudelleen kaikkea tukeamme kauppasaarrolle ja sille, että YK voi tarjota vahvaa apua asiassa, johon meidän täytyy edelleen kiinnittää huomiota. Kiitokset. Sitten edustaja Kienge. Signor Presidente, con uh, questa risoluzione... Kiitoksia, puhemies. Hyväksyessään tämän päätösasemaesityksen parlamentti vetoaa kansainvälisen yhteisön Etelä-Sudanin tilanteen ratkaisemiseksi. Aivan liian pitkään tuolla alueella on käyty sotaa. Kaksi miljoonaa ihmistä on kuollut. Vuonna 2011 heinäkuussa aikaansaatu sopimus antoi pienen toivon pilkahduksen Sudanin asukkaille – mutta yhteiskunta on syvästi kahtia jakautunut edelleenkin. Meidän täytyy reagoida uuteen humanitaariseen kriisiin alueella. Emme voi sallia sitä, että tuhannetta lapset ovat vaarassa, heidän terveytensä on vaarassa. Emme voi sallia sitä, että niin paljon on lapsia ja naisia, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi. Meidän täytyy vertaa kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta konflikti saadaan lopetettua. Konflikti vaikuttaa koko alueeseen vääjäämättä. Naapurimaissakin on puolisotilaisia joukkoja ja koko kansalaisyhteiskunta, etenkin naiset, täytyy saada mukaan rauhan neuvotteluihin ja rakentamaan maata uuteen uskoon. Kansainvälinen aseiden vientikielto täytyy saada myöskin aikaan, koska aseet jatkuvasti virtaa alueelle ja aseilla rikotaan ihmisoikeuksia. Ja lopuksi vielä meidän täytyy tukea Etä-Sudanin hallitusta, jotta se ratifioisi kotonun sopimuksen Euroopan unionin ja AKT-maiden välillä. Kiitos. Now. Kiitokset. Ja seuraavaksi viimeinen puhuja tänään, edustaja Keli. Olkaa hyvä. Eh, viimeinen, vaan ei toivottavasti vähäisin. Kiitoksia puhemies. Niin kuin äh, muutkin puhujat, äh, haluaisin äh, kiittää teitä tekemästänne työstä tämän päivän keskustelun johdossa. Toteaisin, että olen antanut tukeni tälle tekstille. Mielestäni meidän parlamentissa tulee tehdä parhaamme, antaaksemme kaiken tukemme todella etelä sudanin kansalaisille. Kolme vuotta sitten kuviteltiin, että ihmisillä tai monet kuvittelivat, että heillä olisi hieno tulevaisuus, toiset taas pelkäsivät, että yhteistyö ei sujuisi eri ryhmien välillä ja juuri näin on nyt tapahtunut. Nyt vetoamme Etelä-Sudanin viranomaisiin, jotta jotta vaikeudet käännettäisiin voitoksi. Rikkaita luonnonvaroja käytettäisiin kansalaisten hyväksi. Haluaisin todeta, että olen äärimmäisen iloinen, että voin antaa tekstille tukeni ja kiitoksia siitä hienosta työstä, jota te olette varapuhemiehenä tänään tehnyt. Kiitokset teille, herra Keli. Tämän päivän istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamentille hyväksyttäviksi seuraavan istunnon alussa. Jos huomioita ei ole, tämän päivän hyväksytyt tekstit välitetään eteenpäin. Keskeytän Euroopan parlamentin istunnon. Kiitos.